I would like to start the meeting as always we are. Haluaisin aloittaa kokouksen, hyvät kollegat. Meillä on tiukka aikataulu, kuten aina, ja lupasin arvon vieraillemme, että hän ehtii paluu lennolleen. Joten kello 16.40 tämä pitää saada päätökseen, mutta siinä ei ole ongelma. Jos kaikki pitävät aikataulusta kiinni, niin kuin aina. Meillä on tulkkaus 18 kieleen, ja tämä on suora toistona nähtävissä tämä kokous ja paperiton kokous. 26. syyskuuta järjestetyn kokouksen pöytäkirjat ovat online-asiakirjojen joukossa. Jos ei ole kommentteja, ne hyväksytään näin. Kommentteja ei ollut, kiitos. Pöytäkirja hyväksytty. Sitten aloitetaan tämän päivän kuulemistilaisuus. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Fiat Chrysler Automobilesin vieraat. Fiatina kai teidät tunnetaan parhaiten herra Harald Wester, teknologiajohtaja Daniel Kiari, joka johtaa EMEA tuotesuunnittelu- ja institutionaalisia suhteita, ja Giorgio Fossati. Te saatte puheenvuoron. oman osaamisemme osaamisen pohjalta. Ensin pyytäisin Harald Westeriä johdantoon. Hyvää iltapäivää, hyvät puheenjohtaja, hyvät valtion, valiokunnan jäsenet. Haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta osallistua tänään tähän kuulemistilaisuuteen ja, ja jonka aikana voin esitellä meidän näkemyksemme tästä asiasta. Lyhyesti ensin haluaisin kertoa teille Fiat Chrysler Automobile yhtiöstä. Me olemme yhtiö, joka myy muun muassa äh, henkilöautoja, kevyitä hyötyautoja, komponentteja ja muuta. Meillä on toimintaa 40 maassa ja kauppasuhteita yli 150 maahan. Meillä on tällä hetkellä yli 230 000 työntekijää kaikilla maailmassa. 31. joulukuuta viime vuonna alkaen meillä on ollut 164 valmistus laitosta, jossa on mukana henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen kokoamista, käyttövoimajärjestelmiä ja komponenttien äh, rakentamislaitoksia. 40 näistä on Italiassa, 35 muualla Euroopassa, 29 Yhdysvalloissa, 22 Brasiliassa, 14 Meksikossa, 6 Kanadassa ja muut laite, laitokset ovat Argentiinassa, Kiinassa ja muutamassa muussa maassa. Vuonna 2015 äh, konsernilla, konsernin maailmanlaajuiset myynnit ylittivät 4,6 miljoonaa henkilöautoa ja kevyttä hyötyajoneuvoa ja tästä määrästä yli miljoona myytiin Euroopan unionissa. FCAlla on merkittävä tutkimus- ja kehitystoimintaa. Vuonna 2015 joulukuussa meillä oli 84 tutkimus- ja kehityskeskusta, jossa, jotka sijaitsevat kaikkialla maailmassa yhteensä 20 000 työntekijää. Työntekijät ovat asiantuntijoita eri aloilla, mukaan lukien mekaniikkaan sähkö- ja kemia, insinööritaito, materiaalit ja tietotekniikka, tietokäsittely, tiedo, tieto. Vuonna 2015 konsernin äh, tutkimuskehitys äh, kustannukset olivat lähes 4 miljardia, 3,6 prosenttia kaikesta teollisista operaatioista saattavista tuloista, joka on 14,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014, jolloin tutkimuksen ja kehityksen käytettiin 3,5 miljardia, joka puolestaan oli kuusi prosenttia enemmän kuin vuonna 2013 jolloin se oli 3,2 miljardia. Me keskitymme lähinnä siihen, että vähennämme ympäristövaikutuksia, joita on ajoneuvoilla ja pyrimme vähentämään meteliä, hiilidioksipäästöjä ja muita päästöjä. Pyrimme parantamaan energiatehokkuutta ja kierrätystä. Pyrimme myös parantamaan ajoneuvojen aktiivista, passiivista ja ennaltaehkäisyä turvallisuutta. Pyrimme kehittämään verkkoliitettyjen autojen tekniikkaa ja keskitymme myös eh, uuteen eh, ajoneuvoarkkitehtuurin eh, suorituskykyyn, mukavuuteen, laatuun ja innovatiivisten teknologioiden käyttöön tuotantoprosesseissa ja samalla pyrimme varmistamaan taloudellisen kestävyyden ja kohtuulliset hinnat. Meidän tuottamamme ajoneuvot ovat tulosta merkittävästä tulee tutkimuksesta ja, ja hyvin asiantuntevasta taitotiedosta eri aloilla meidän on huomioitava myös hyvin monimuotoiset sääntelyympäristöt maailmanlaajuisesti. Ainoastaan Euroopan unionissa on yli 70 erilaista sääntelyä, joka koskee uusien autojen tyyppihyväksyntäjärjestelmiä. FCA on sitoutunut parantamaan perinteisiä moottoriteknologioita, mutta myös kehittämään vaihtoehtoja Viimeisimmässä liiketoimintasuunnitelmassa olemme jälleen toistaneet, että konserni on sitoutunut kehittämään edelleen sähköautoteknologiaa. Niin, meillä on useita sovelluksia mukaan lukien akkutoimiset sähköautot, tavanomaiset hybridiautot ja ladattavat hybridiautot. Sähkö- ja hybriditeknologian lisäksi konserni on jo vuosia investoinut ratkaisuihin, joiden kautta voidaan mahdollistaa mahdollisimman puhtaiden polttoaineiden käyttö käyttö, kuten maakaasu, biopolttoaineet, biometaani. Näiden kautta konserni on pyrkinyt tarjoamaan teknologioita, joiden kautta voidaan vähentää päästöjä sen perusteella, mitä polttoaineita on tarjolla markkinoilla. FCA aloitti maakaasu moottorin kehittämisen 90-luvun alussa ja sen jälkeen se on ollut alan markkinajohtaja Euroopassa. Meillä on 12 henkilöautomallia ja sitten näitä hen- hyötyautoja. Vuonna 2015 myimme 44 000 tämän tyyppistä autoa. Se on noin puolet koko Euroopan markkinaosuudesta. Vuonna 1999 1997 alkaen ryhmä on, konserni on myynyt yli 700 000 maakaasu ajoneuvoa. Tänään kuitenkin olen tämä puhumassa dieselipäästöistä. Aivan aluksi on todettava, että dieselimarkkinoiden kasvun takana on useita tekijöitä. Ensinnäkin historiallisesti dieselin hinnat ovat olleet merkittävästi halvempia kuin bensiinin hinnat, ja se on edelleen 10 prosenttia halvempaa suurin piirtein. Eh, dieselin kulutus on 20-25 prosenttia alhaisempaa kuin bensiinin dieselimoottoreiden luotettavuus ja suorituskyky on sekä henkilöautojen että kevyiden hyötyajoneuvojen käyttäjien arvostama, erityisesti kun kilometrejä tulee vuosittain paljon. EUn hyvin kunnianhimoisiin hiilidioksidipäästö tavoitteisiin olisi mahdotonta päästä ilman dieselteknologiaa. Tavoitteenahan on 95 grammaa kilometriä kohti vuoteen 2021 mennessä. Euroopan unionissa dieselkäyttöiset henkilöautot vastaavat tällä hetkellä noin 50 prosenttia markkinoista. FCAn osalta osuus on paljon alhaisempi, 38 prosenttia tällä hetkellä kevyiden hyötyajoneuvojen osalta tiedämme, että markkinat ovat lähes täysin diesel-ajoneuvojen hallussa. Sitten teknisestä vinkkelistä katsottuna dieselkoneiden ja dieselmoottoreiden eh, saaminen vastaamaan Euro 5 päästörajoituksia tarkoitti sitä, että on työstettävä kahta rintamaa. Ensinnäkin vähennettävä pakokaasujen takaisin kerran, siis päästöjä, joita on vähennettävä päästöjä äh, takaisinkirjoituksen kautta, EGRn kautta. Sitten on käsiteltävä näitä päästöaineita katalyyttisten konverterien kautta ja hiukkasuodattomien avulla, jotta voidaan vastata Euro 6 päästöstandardeja. FCA on ottanut mukaan myös SCRn. Kyseessä on selektiivinen katalyyttinen pelkistys tätä koskeva teki, teknologia ja näitä käytetään malleihin, jossa on enemmän energiatarvetta. Ja sitten meillä on myös muita malleja varten toista, toinen tekniikka. Ensi vuonna meillä on uusia testausmenettelyjä, jotka on tehty todellisten ajolosuhteiden aikana mitattuja päästöjä varten. Ja nämä menettelyt astuvat voimaan ensi vuonna. FCA on on sitä mieltä, että on hyvin myönteistä, että otetaan käyttöön sekä nämä RDE-normit että myös maailmanlaajuiset harmonisoinnit kevyitä hyötyajoneuvoja varten tehtävät testimenettelyt. Ne tarjoavat avoimuutta kaikille osapuolille. Toinen päivä helmikuuta tänä vuonna nämä muutokset huomioon ottaen FCA ilmoitti, että se tulisi valo, tulee vapaaehtoisesti päivittämään tai siirtymään euro 6 eh, standardeihin, joilla parannetaan päästösuorituskykyä todellisissa ajo-olosuhteissa. Tätä ohjelmaa käytetään jo melkein koko, koko dieselmalli kokoelmassamme, jota on tällä hetkellä tuotannossa. Sitä tarjotaan myös ilmaisesti tällaisten ajoneuvojen omistajille ja odotamme, että ohjelma tulee pian valmiiksi. Edelleen RDE-menettelyn myötä eh, FCA ottaa SCR-teknologian käyttöön kaikkiin dieselmalleihin, mutta kun nämä ovat kuitenkin merkittävän hintaisia, niin saattaa olla, että jatkossa halvimpiin automalleihin ei voida enää dieselin tarjota. Ennen kuin aloitamme kysymykset ja vastaukset, haluaisin vielä lisätä yhden asian. Kuten tiedätte, Saksan KBA ei ole yhtä mieltä tietyistä elementeistä, jotka liittyvät Italian tyyppihyväksyntäviranomaisen arviointiin, joka koskee Euro 6-ajoneuvoja. Tämä on johtanut sovittelumenettelyyn, joka on vielä kesken. Jotta voidaan kunnioittaa asiassa aktiivisena toimivia viranomaisia ja välttää tulosten, tuloksiin vaikuttaminen. Me emme voi mitenkään yksityiskohtaisesti käsitellä eh, sovittelun alla olevia asioita täällä. Tämän lisäksi meillä on velvoitteita useita eh, tavaran eh, toimittajiemme kohtaan ja tällaisia luottamussitoumuksia. Haluaisin kiittää teitä etukäteen ymmärryksestä, jos emme pysty vastaamaan tai yksityiskohtaisesti vastaamaan tiettyihin asioihin. Nyt olen valmis ottamaan vastaan kysymyksiä ja kertomaan hyödyllisiä tosiasioita ja näkemyksiä. Kiitos Alodesta tästä alustuksesta. Monet varmasti haluaisivat esittää kysymyksiä. Ehkä voitte kuitenkin yleisesti niihin vastata mahdollisuuksien mukaan. Kiitos oikein paljon. Nyt kysymykset. Ensin edustaja Gerbrandi. Adam Chairman. Kiitos puheenjohtaja kiitos herra Vestaa kirjallisista vastauksista ja lausunnostani tässä alussa. Minun ensimmäinen kysymykseni koskee vastaustanne kysymyksen numero kaksi, jossa puhutaan estolaitteista. Te sanotte siinä, että estolaite, joka havaitsee, että ajoneuvoa testataan ja muuttaa sen päästösuoritusta eh, ei ole sellainen, että se sitä koskisivat poikkeukset. Joten näyttää siltä, että te keskitytte pelkästään niihin laitteisiin, jotka osoittavat laitteelle, että käynnissä on testi. Mutta jos katson määritelmää EUn lainsäädännössä, siellä puhutaan siitä, että estolaite merkitsee mitä tahansa sellaista laitetta, joka tunnistaa, nopeuttaa, eh, tai mitä tahansa muuta parametria, jonka kautta pyritään aktivoimaan, moduloimaan, mikä on tapaus, lykkäämään tai muuttamaan päästövalvontajärjestelmän minkä tahansa osan toimintaa. Minulla on siis sellainen tunne, että te käytätte hyvin rajallista määritelmää estolaitteista verrattuna tähän viralliseen tulkin tekstiin Euroopan unionin lainsäädännössä. I would like to go back. Minä haluaisin palata vuoteen 2007-2008, jolloin tämä lainsäädäntö syntyi. Ja te kaikki varmastikin muistatte kuin minä, mitä näihin artiklaan 3.10 on kirjattu, koska siinä oli juuri se, mitä te äsken luitte. Meidän tulkintaamme, minun henkilökohtainen uskoni on, että, se, että tämä on tunnettua ja Tämä on välttämätöntä, koska artiklat 5.1 ja 5.2 otettiin käyttöön, jossa sanottiin, että toisaalta valmistajan on varustettava ajoneuvot siten, että ne oset, jotka voivat vaikuttaa päästöjen määrään, on suunniteltu, valmistettu ja asennettu siten, että ajoneuvo on tavanomaisessa käytössä tämän asetuksen ja sen täytäntöönpanon toimenpiteiden mukainen. Estolaitteiden käyttö eh, on kiellettyä. Kielto ei koske silloin, kun on tarve, laite on perusteltu silloin, jotta voidaan suojella moottoria vahingolta tai onnettomuuksilta tai, tai huolehtia siitä, että ajoneuvo toimii asianmukaisesti. Tämä ei saa toimia. Nämä edellytykset sisältyvät olennaisesti haehtumispäästöjen ja keskimääräisen pakokaasupäästöjen tarkistamassa koskeviin testimenettelyihin. Toisin sanoen, Meillä ei ole estolaitetta. Toiseksi meidän ohjelmistoissamme ei ole mitään sellaista, mikä tunnistaisi sen, että ajoneuvoon kohdistuu testi. Siis tämän final part. mukaan, jonka minä luin, tämä loppuosa teidän määritelmästämme niin ei ole relevantti. Ei sanota, että kynnys oli pelkästään olisi päästölaitteesta, jos laite tunnistaa, ajoneuvo tunnistaa, että se on testattavana, mutta se voi olla, muu, se voi olla muutakin. Minä en muuten näe, että kello kävisi. The on tekninen ongelma, sitä työstetään, mutta puolitoista minuuttia jäljellä. Um, no, I can do some manipulation. Minä voin joka manipuloida. The, the other point. Niin, toinen, sen, tuota haluaisin kysyä, on se, että nyt näyttäisi olevan niin, toisesta helmikuuta tänä vuonna ja siitä, miten te olette esittänyt tämän asian, että vain sattumaa, että tämä oli vain muutama päivä, kuukausi syyskuun 2015 jälkeen, on mahdollista myöskin se, että kalibroidaan autot niin, että vältetään sitä, että tämä päästöön käsittelevä teknologia vahingoittaisi moottoria Voisitteko selittää, miksi se on nyt mahdollista, se eikä ollut mahdollista silloin, kun nämä autot saatettiin markkinoille, jos ymmärsin oikein, kysymys on pelkästään ohjelmistopäivityksestä. Miksi moottoria aiemmin vaurioitettiin silloin, kun käytettiin päästöjä vähentävää teknologiaa, ja nyt tämä ohjelmistopäivityksen jälkeen, joka yhtäkkiä tuli jotenkin helmikuussa tänä vuonna, näin ei enää olekaan. No, aika on rajallisesti, enkä halua mennä nyt liikaa teknisiin yksityiskohtiin ja kuvata kaikkia kysymyksiä, jotka liittyvät moottoriin. Kaikki, me teemme hyvin paljon testejä, ajamme miljoonia kilometriä, kun jokaista uutta ajoneuvoa kehiteltäessä meillä on kymmeniä, käytämme kymmeniä tuhansia tunteja näihin testeihin ja tarvitaan ainakin 2014 kuukautta tällaiseen kalibrointiin me tämän vuon 2014 ja 2015, ja se ei liittynyt kysymykseen, joka nousi esille syyskuussa. Tämän ajan päivittämisen osalta me teimme 15 000 tuntia kokeita ja ajoimme yli 2 miljoonaa kilometriä ajoneuvoilla, mutta kun tämä oli mahdollista, me otimme käyttöön muistaakseni jo vuonna 2012 ja teimme siihen päivityksiä seuraavina vuosina. Otimme käyttöön EcoDrive-järjestelmän. Keskeytän jälleen kervaltavasti, koska tällä tavallahan me tietenkin, meiltä loppuu aika. Te sanoitte, että olette työskennellyt tämän parissa aika pitkään ja että nyt pystyt tekemään sen. Miksi tällaista säästöteknologiaa otettiin käyttöön, jota ei voida sammuttaa pois tavanomaisessa käytössä, mutta on muuta teknologiaa, jota voidaan käyttää ilman, että vahingoitetaan moottoria silloin, kun on kyse tavanomaisesta käytöstä, siis eh, ei laboratoriossa, vaan nimenomaan tiellä. Tämä on se, mitä minä en ymmärrä. Enkä ymmärrä sitäkään, miksi Italian viranomaiset ovat hyväksyneet tämän, koska kysymys on teidän teknologiasta, joka saattaa vahingoittaa moottoria, mutta kilpailijanne käyttävä teknologia, joka ei vahingoita moottoria. Miksi tämä hyväksyttiin? Miksi ette käyttänyt toisenlaista teknologiaa? Me emme sammuta tai poista päätämme, vain moduloimme riippuen siihen, mikä on välttämätöntä. Tämäkin on kuvattu lainsäädännössä. Siis kysymys on turvallisuudesta ja ekodrivista. Olen sanomassa, että meillä on yli 100 000 asiakasta, jotka ostavat Euro 6 moottoreita, olemme saaneet kohtaista palautetta autojen käytöstä, mikä on auttanut meitä uudelleen käynnistämään tätä kalibrointia ja uudelleen määrittämään äh, riskejä. Edustaja Salva. Muchas gracias. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin aivan ensiksi Haluaisin esittää kysymyksen, joka koskee tätä uutta ehdotusta komissiolta, joka koskee päästöjä. Toimiiko? Hetkinen, sanoo puheenjohtaja. No, I have translation, ah, but... okay, okay. Minulla on tulkkaus. Niin, haluaisin siis kysyä tästä viimeisimmästä komission ehdotuksesta, joka on vastaus tähän skandaaliin. Haluaisin, että sitä tilannetta. Oletteko sitä mieltä, että tämän uuden komission ehdotuksen myötä vältetään tämän tyyppiset skandaalit tulevaisuudessa? Ja uskotteko, että tämän komission ehdotuksen myötä diesel on edelleen elinkelpoinen vaihtoehto tulevaisuutta ajatellen ja että Euroopassa voimme olla varmoja siitä kuluttajina ja työntekijöinä, että dieselin voidaan luottaa tulevaisuudessa ja että se on taloudellisesti myös kannattava. Kiitoksia. Kuten sanoin, ainoa tapa, jolla voidaan noudattaa tätä uutta RDE-sykliä, niin sehän on vasta sitten käytössä, kun SCR on aktiivinen, niin se riippuu siitä, kuinka tämä uusi asetu, uudet asetukset ja niiden yksityiskohtavat toimivat. Meillä on jotakin testejä tehty, jotka osoittavat, että dieselin kulutus, todellinen kulutus nousisi kahden suhde yhteen. Tämä merkittävä suhde. Jos näin käy, niin olen yhtä mieltä siitä, että saavuttaisimme ainakin nykyisten 80 gramman rajoitusten mukaan siis 80 grammaa kilometriä kohti voisimme saavuttaa operatiivisissa olosuhteissa kyllä näissä rajoissa pysymisen. Yes. Eh, Kiitoksia. Uskotteko, että että kun tiettyjä diesel-henkilöautoja sopeutetaan onko, onko mahdollista, onko se elinkelpoinen, onko se toimiva ratkaisu pyrkiä muuttamaan näitä malleja? Kyllä minä tähän uskon ja kuten sanoin, kaikille autovalmistajille, erityisesti Euroopassa. Se on tärkeää, e, koska täällä käytetään niin paljon dieselautoja. On siis todella hyvin merkittävää, että voimme edelleen käyttää dieselmoottoreita ajoneuvo kannassamme, koska olemme kaikki hyvin tietoisia siitä, mitä merkittäviä hyötyjä saamme dieselistä, kun ajatellaan hiilidioksidipäästöjä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos Fiatin edustajille Wester Rosati ymmärtääkseni puhutte saksaa, joten ette tarvitse tulkkausta. Rävästä tämä on siinä mielessä teille nyt yksinkertaisempaa. Alustuspuheenvuorossanne selkeästi sanoitte, että todella jännittävimpiin kysymyksiin ette voi vastata. Viittasitte tähän Kobean ja Italian viranomaisten sovitteluun. Mutta minulla olisi hypoteettinen kysymys. Ehkä voitte yleisellä tasolla vastata tähän. Jos Saksan KBA tulee siihen lopputulokseen, että järjestelmän sulkeminen 22 minuutin jälkeen on laiton toimi. Mitä tämä tarkoittaa? Joudutuisitteko lopettamaan näiden autojen valmistuksen? Ei kävisi kuinkaan, koska tätä ei suljeta 22 minuutin jälkeen tätä järjestelmää. Ja näin KBA ei enää sanokaan tänä päivänä, vaan KBA toteaa, että päästöjen käsittelyjärjestelmä 22 minuutin jälkeen toimii tavalla, jota ei voida hyväksyä. Mutta kuitenkin tiedot, jotka ovat tämän lausunnon pohjalla, ovat kyseenalaisia. KBA on mitannut, ja pahoittelen, että joudun siirtymään teknisiin yksityiskohtiin, KBA on mitannut painetta tietystä venttiilistä ja tämä järjestelmä ei anna lineaarisia tuloksia. Eli voitte kuvitella, jos avataan siellä venttiili, niin tämä virtaava määrä ei ole suhteessa. Joten tämän verran haluaisin sanoa. No tuo oli nyt hyvin teknistä eikä kovin helposti ymmärrettävissä, joten mitä tarkoitatte näillä modulaatioilla 22 minuutin kuluttua? Eli liittyykö tämä suorituskykyyn ja minkälaiset muutokset ovat prosenteissa? Das bedeutet Modulation. Modulante päästön pohdistusjärjestelmässä tarkoittaa sitä, että ensinnäkin painen sekoitus ja takaisin kierrätys muuttuu sen mukaan, mikä on lämpötila, mitkä ovat ympäristötekijät. Ja B tarkoittaa sitä, että noksin osalta tapahtuu myös muutoksia. No ehkä vielä lyhyt täydentävä kysymys. Kirjallisessa vastauksessani kohtaan kaksi sanotte, että mikään dieselajoneuvo – Mm, ei voi jatkuvasti toimia tällaisten tiukkojen testien alla. Laboratoriotesti 20 minuuttia, kiistaa käydään tuosta 22 minuutista, jos ei kestä pitkällä aikavälillä mahdollista, koska on Fiatin kohdalla suljettava. En tiedä, miten usein tämä on minun toistettava. Me emme tätä järjestelmää pistä pois päältä. Me emme mitään pistä pois päältä. en pysty yksityiskohtaisesti vastaamaan, kun tämä riippuu ajoneuvoista ja monista muista parametreista. French. Kiitoksia, puhun ranskaa. Okei, okay. Okay, merci. Uh, bon, je vais pas vous parler... No en halua nyt puhua tästä 22 minuutista, kun siitä on jo kysytty, mutta haluaisin puhua muista testeistä, joita on tehty Ranskassa viime viikolla meillä oli täällä Ranskan edustaja ja tutustuin Fiat 500-mallin tuloksiin. Sitä oli testattu kolmessa testityypissä, jotka tunnette. Haluaisin muistuttaa, kyseessä on siis Fiat 500, sillä on 11 500 kilometriä takanaan ja GR Plus 68,2 milligrammaa per oli typpipäästöt, typpioksidipäästöt ensimmäinen testi laboratoriossaan. Siellä todettiin, että päästiin 246,6 gramman kilometriä kohti lämpimässä käynnistyksessä 528 milligrammaa kilometriä kohti ja radalla niin, ei kun hetkinen, nyt sanokin väärin. Ei vaan sanokin oikein. Ja sitten 1324 milligrammaa kilometriä kohti. Toisissa olosuhteissa, voisitteko kertoa näistä eroista, onko tässä päästöjen estojärjestelmässä vikoja, kun näin suuria eroja tulee homologoitujen standardirajojen ja toisaalta eh, näiden tulosten välillä? No, I I cannot explain all the... Niin en, en kyllä voi näitä tuloksia selittää. Voin vain sanoa, että voimme vahvistaa sen, että meidän ajoneuvomme suorituskyky ei ole huono. Olemme aivan kär, kärjessä, mutta erityisesti viime syyskuun jälkeen on tehty paljon testauksia maailmanlaajuisesti eri lähteissä. Siellä on aina käytetty erilaisia menettelyjä. Viime perjantaina näin jotakin hollantilaista instituutista siellä. Siellä taisi olla Cherokeein mallinen merkkinen auto, joka, ja näytettiin lukuja, jotka eivät vastaa millään tavalla niitä, mitä me olemme näyttäneet tässä. Tällä autolla oli jo 150 000 kilometriä takana olen pahoillani, jos olen liian tekninen. Anteeksi, anteeksi vain, mutta ei tämä ollut kysymykseni. Tässähän ei puhuta ajoneuvosta, jolla oli 150 000 kilometriä. Tässä ajoneuvossa oli vain 11 000, mutta me erot ovat hyvin merkittäviä, kun verrataan näitä lukuja, joita, joita tyyppihyväksynnässä on, on havaittu sitten näissä testeissä. Ensi, ensimmäinen teksti testeistä oli vielä laboratoriossakin peräti, joten haluaisin, että niin tässä on, voit toki kritisoida tietyissä maissa tehtyjä tuloksia, mutta kyllä tässä on aika merkittäviä eroja. Onko teidän mielestänne ongelma näissä päästö, päästöjen rajoitusjärjestelmissä, joita olette näihin ajoneuvoihin tarjonneet? Kuten niin sanoin, minulla ei ole mitään selitystä näille arvoille. Tällaisia arvoja ei pitäisi tulla. Minulla ei ole mitään tietoa näistä testeistä eikä olosuhteista, joista ne testattiin, eikä myöskään auton kunnosta. Mutta se, minkä tiedämme kaikki, ja tämä pätee hiilidioksidipäästöihin, mutta se pätee myös näihin toisiin päästöihin, joista täällä on puhe. Tämä sykli, jota käytettiin 70-luvulta tähän päivään asti, ja sitten nämä päästöt, joita olemme muist- mitanneet eh, laboratorio-olosuhteissa ovat, ovat tuloksia, joita ei voida missään todellisessa käytössä saavuttaa. Garantimi. Niin, aivan näitä ei voida taata, mutta ehkäpä erot eivät voisi olla näin suuria kuin nyt tässä testissä on nähty. Ymmärrän kyllä, eivät tulokset voivat olla vastaavia, mutta ei näin suuria eroja pitäisi olla. Varmaankin panette merkille, kuinka suuret erot tässä on. Nyt on ajateltava kuluttajien luottamusta, kun kuluttajat lähtevät autokauppaan ja sitten sanotaan, että tämä auto vastaa kyllä määräyksiä, mutta sitten itse asiassa saattaa olla, että päästöt ovat kolme, neljä, sataa kertaisia. Kyllähän ne ovat aikamoisia eroja. Tunnustatteko tämän vai ettekö? Se, mitä voin kertoa, perustuu vertailuarvoon tietoinen ja testaukseen. Jos täysin sammutetaan kaikki päästöjen valvontajärjestelmät, se ei tarvitse, tarvitse mitään, tarkoittaa mitään sopeutusta tai modulointia tai kokonaan pois, pois panemista, niin silloin, silloin sitä tuota, olla moninkertaisia, mutta tämä ei päde, päde tietenkään ainoastaan meidän ajoneuvoihimme. Mistä Henkel? Ja herra Vessa. Herra Vessa, yksi kysymys. Minä olen tämän kysymyksen esittänyt jo useampaan otteeseen, ja siis nyt myös teille. Oletteko sitä mieltä, että alkuperäiset määräykset, joita Euroopan komissio teki, olivat liian epämääräisiä? Nyt puhut välttämättä näistä estolaitteista, koska nyt niitä ei saa käyttää, vaan, vaan tämä on määritelty liian epämääräisesti ja monet asiat, jotka joista nyt liittyvät tähän keskusteluun estolaitteista, liittyy, liittyy nimenomaan tähän. Olen teidän kanssanne täysin yhtä mieltä, herra Henkel. Miksi? Minä uskon, pyrin sitä jo selittämäänkin. 70-luvulta lähtien meillä olemme, me olemme sopeuttaneet näitä NEDC-arvoja ja olemme olleet vakuuttuneita siitä, että tämä sykli edustaisi, tai sen tulisi, tulisi edustaa auton normaalia käyttöä. Näin ei tänään varmaankaan enää ole. Ja, ja toiseksi, me olemme italialais-amerikkalainen yritys. Minä käytän lähes puolet ajastani Yhdysvalloissa. Teemme työtä hyvin intensiivisesti paikallisten viranomaisten muassa EPAN kanssa. Ja on huomattava ero Euroopan ja Yhdysvaltojen lainsäädännön välillä näillä alueilla. Ja mm, lakitekstit ovat malleiltaan, käsitteltään hyviä, hyvin mietittyjä amerikkalaiset yksityiskohtaisissa määräyksissään ja toimenpanomääräyksissään ovat huomattavasti täsmällisempiä ja tiukempia kuin Euroopassa tähän asti on oltu. Ja uskonkin, että myös uusien syklien käyttöönottamisessa ja silloin kun on kysymys mittauksessa todellisissa ajolosuhteissa pitää tarttua tähän kysymykseen uudestaan ja täsmällisesti määritellä se, mitä funktionaalisuutta me haluamme, odotamme näitä järjestelmiltä reaalisissa olosuhteissa. Olisiko teidän mielestänne asiallista, että pakokaasudirektiivejä Euroopassa ja Yhdysvalloissa standardisoitaisiin, eli saatettaisiin lähemmäksi toisiaan. Meissä se olisi loistavaa, siitä olisi paljon apua. Erot eivät pelkästään pakokaasudirektiivin osalta aiheuttavat suuria ongelmia ja myös huomattavia kustannuksia. Esimerkkinä voisin mainita, että kun Fiat 500 vietiin Yhdysvaltoihin, meidän piti tulilasin pyh- pyyhkimislaitteet muuttaa kokonaan, koska Yhdysvalloissa väännökset ovat toisenlaisia ja tämä ei varmaan johdu siitä, että amerikkalaiset katsoisivat alusta ulos eri tavalla. No, näissä olosuhteissa pitäisikö hyvänä sitä, että toivottavasti pian alkavissa neuvotteluissa TTIPssä tartuttaisiin tähän asiaan ja päästäisiin yksimielisyyteen Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä? No, me pitäisimme tätä hyvänä. No, ja dieselistä painopisteen neuvottelussa pitäisi olla enemmänkin Euroopan puolella, koska täytyy ottaa huomioon nimittäin se, että Yhdysvalloissa henkilöautojen ja kevyiden hyötyaineiden osalta dieselin osuus on 3 prosenttia ja kevyiden, Euroopassa se on kevyiden hyötyaineiden osalta 100 prosenttia ja henkilöautojen osalta 50 prosenttia. No, vasta tässä äsken näisen toisen kysymyksen sanoitte, että Yhdysvaltain standardit ovat selkeämmät ja eikö olisi silloin parempi, että vaikka, tai juuri siksi, että meillä on niin paljon dieselmoottoreita käytössä Euroopassa, että me ennemminkin koskittyisimme enemmän amerikkalaisiin standardeihin. Gesagt, ähm, ich Minä olisin taipuinen olemaan teidän kanssa samaa mieltä, mutta silloin pitäisi pohtia sitten sitä, miten suhtaudutaan hiilidioksidiin. En tiedä mitään teknologiaa, jolla voitaisiin korvata tässä diesel. Ja herra Erario Italian liikenneministeristä oli täällä viikko sitten, ja hän sanoi selvästi, että, että Fiatin osalta mutta ei ole mitään äh, estolaitetta, niin kuin te sanoitte. Mistä hän sen tietää? Aufgrund von tests. Testien perusteella. Aufgrund von tests. Testien perusteella. Sekä hän on tehnyt, hänen viranomaisensa ko. Hänen viranomaisensa äh, ja tällainen todistajien äh, käyttämä testaus, eli witness testing, sitä käytetään kautta maailman, ei pelkästään Yhdysvalloissa. Ja te tiedätte, että se merkitsee sitä, että yhä enemmän lisääntyvien kustannusten vuoksi ajatellen sitä, miten hienostuneita mittausjärjestelmiä täytyy olla. Ja suurin osa innovaatiokokeista, tämä koskee Yhdysvaltoja ja Kiinaa silloin, paikalla täytyy olla myöskin viranomaisia, jotka osallistuvat tähän tyyppihyväksyntään silloin, kun tämä kokeet tehdään laboratoriossa. Kiitos edustaja Fedelle. Kiitos oikein paljon. Minä haluaisin kysyä, että nyt kun argumentoitte, sanotte, että ette käytä estojärjestelmiä, vaan suljette vain järjestelmän tietyn minuuttimäärän jälkeen. Toimivatko autone näin myös Yhdysvalloissa? Kyllä, on vastaus. Ja siellä selviätte päästötarkastuksista, myös kun järjestelmä on suljettu. Kyllä, ei järjestelmä suljettu ole. Niin Claude, tuo on ihan hyvä kysymys, mutta minä haluan keskittyä tähän omaani. Mutta paljonko dieselautoja myydään teidän autojen Yhdysvalloissa? Yhdysvalloissa asuus on hyvin pieni. Kevyiden hyötyinen ja henkilöautojen osalta noin 3 prosenttia. Noin 20 000 vuodessa Kanadassa enemmän kuin Yhdysvalloissa. Kun Fiat tulkitsee lainsäädäntöä, joka koskee päästörajoja. Tulkitsetteko lainsäädäntöä niin, että kriteereiden täyttämisessä on tarpeen selvitä testistä eikä huolehtia siitä, että rajoja noudatetaan varsinaisessa ajossa. Mitään yksityiskohtaisia täytäntöpanosääntöjä ei ole. Eikö Fiat ole mukana eri työryhmissä ollut, kun standardeja on luotu? Olen ollut tuolla lukuhuoneessa, jossa tutustua asiakirjoihin. Eikö Fiat ole päässyt näihin työryhmiin mukaan? Osallistumme samoin kuin kollegat muiden auton valmistajien edustajat asian kautta näihin sääntöjen luomiskeskusteluihin. Onko teiltä siis kysytty selvennystä tähän tulkintaan vai oletteko ollut ihan tyytyväinen siihen tapaan, jolla tätä on tulkittu? Tämä tilanne, jossa nyt olemme, on sopimus, kaikkien on valmistajien ja sääntelyviranomaisten kesken. Tuokin on vastaus, vaikka ihan aito vastaus, koska aika, aika hyvin monissa työryhmissä on teollisuuden edustajia mukana. Näin on päätetty Euroopassa toimia, että huolehditaan siitä, ettei ajetta teollisuutta Euroopasta pois, vaan luodaan sellaiset säännöt, joita pystytään noudattamaan, mutta nyt näyttää siltä, että jotenkin tämä on mennyt mönkään. Euroopassa uskomme, että meillä on korkeimmat maailmassa standardimme. Mutta voisiko olla ongelma se, että teollisuus on niin linkittynyt, on niin edustettuna näissä työryhmissä, joissa luodaan lainsäädäntöä, jota heidän pitäisi noudattaa? Ei en usko, että sääntely on mahdollista niin, että jätetään huomiota tämän alan edustajien osallistuminen, koska meillä on kaikki tekninen osaaminen. Tämän kuulemisen aluksi luin artiklat 5, 1 ja 5, 2. En henkilökohtaisesti ole osallistunut työryhmiin vuoden 2005 ja 16 vuosipuoliskon jälkeen. Mutta kun palaan lukemaan asetusta, niin yksityiskohdat ovat sellaiset, että tiukka artikla sanoi, että ei estojärjestelmille. Ja sitten on muutama artikla myöhemmin, jossa määritellään kaikki poikkeukset. Näin ei olisi tehty. Tai ihmiset, jotka istuvat saman pöydän äärellä, eivät olisi tehneet näin. Siis teollisuus toisaalta ja toisaalta sääntelyviranomaiset jos se ei olisi ollut välttämätöntä. No meiltä loppuu aika ihan pian, mutta yksi kysymys vielä. vastauksessa edustajanne, edustaja Henkkelin kysymyksen aikaisemmin sanoitte, että pitäisitte Amerikan mallia parempana järjestelmänä, ainakin näin tulkitsin sen. Siis noita sääntelystandardeja, mutta Yhdysvaltain työ tapaan sellainen, että teollisuus ei pääse mukaan työstämään itse sääntelyä mutta ympäristörasto luo sen. Ja sitten alalta tulee kritiikkiä jälkikäteen, kun tämä ehdotus on saatu. Olisiko tämä parempi työtapa kuin se, joka meillä Euroopassa on? Katsotaan, mikä on mietintömme loppupäätelmä, mutta käsittääkseni tämä on yksi syy sille, että emme pysy omissa standardeissamme. Ei kyllä minun mielestäni on vaarallista – esittää, että siellä tehdään tämä ehdotus ja sitten heitetään vain aina toiselle puolelle itse ihan niinkään. Edustaja Konečka. Uh, děkuji také, že jste za námi přišel. A... Kiitoksia läsnäolostanne täällä. Hyvä, hyvä johtaja. Kiitoksia näistä viimeisimmistä tästä kertomuksesta koskee viimeisimpiä kehityskulkuja. Näyttää siltä, että täällä on jonkinlainen tulkkausongelma. Kiitoksia siis läsnäolostanne täällä. Vaikuttaa siltä, että kyseessä on ajoneuvo, jonka hiilidioksidipäästöt ovat vähäisempiä viimeisten viiden vuoden aikana. Fiat on vähentänyt 14 prosentilla CO2, hiilidioksidipäästöjä kilometriä kohti. Tämä on hyvin alhainen luku Euroopan unionissa vuonna 2015. Oletteko edelleen samassa asemassa? Onko teillä edelleen näin alhainen taso? What I, what I can tell you, eh se, mitä voin tässä teille sanoa, koskee sitä, että mainonnan osalta teidän on oltava hyvin varovaisia ja täsmällisiä viestinnässä. Me olemme puoltaneet koko ajo, ajoneuvokannan hiilidioksidin päästöjen vähentämistä. Olemme olleet aivan johtoasemassa kahden kolmen yrityksen kanssa hyvin pitkään Euroopassa ja olemme edelleen tässä tilanteessa me kyllä mainostamme polttoaine kulutustamme, mutta emme koskaan sanoisi, että olemme vähäpäästöisempiä, niin kuin kukaan mukaan ei sano. Ainoastaan mitä, se, mitä sanon mainonnassanne, koskee sitä, että kun myymme ajoneuvoja, ne vastaavat euro 5, euro 6 tai muuta sääntelyä vastaavia määritelmiä. Kukaan ei käytä päästöjä mainonnassa, emmekä mikään niin tee. Já bych vás chtěla upozornit, že eh, vaši čeští zástupci ho používají. Niin, haluaisin vielä todeta, että teidän edustanne, edustajanne Tsekin tasavallassa on kyllä käyttänyt tällaisia argumentteja. Edustajanne Tsekin tasavallassa on mainonnassa käyttänyt tämän tyyppisiä perusteluja. Voittaisinko sanoa, että mikäli näin on, jos teillä on kaikkein alhaisimmat päästöt, niin se koskee ainoastaan 22 ensimmäistä minuuttia, kun teillä on nämä alhaisimmat päästöt. Tämä olisi ehkä tehtävä kuluttajille selväksi. Um, I, I, I can only repeat. Voin vain toistaa sen, mitä jo sanoin kun puhutaan päästöjen osalta mainonnassa luokan parhaista, ja olen varma, että tämä päättee myös Tsekin valta, mutta tarkastamme siellä vielä netistä, niin silloin puhumme todellakin hiilidioksidipäästöistä. Silloin emme puhu tyyppioksideista tai muista päästöistä. Eh, vy máte však, eh, vaše automobilka má však kromě... Selvä. Mutta, mutta aina teillä on tämä 22 minuuttia, johon ette ole antaneet selitystä. Sitten toinen ongelma. Vuoden alussa tuli kielteistä julkisuutta sille, mitä Yhdysvalloissa tapahtui. Ja vaikuttaa siltä, niin, päteekö tämä sama ongelma Euroopan testauksiin? I don't know what you're, what you're talking about. En oikeastaan tiedä, mistä puhutkin, kun vertasitte tässä, tai viittasitte tässä Yhdysvaltoihin. Mehän puhumme täällä Euroopasta, ja olen usean kertaan jo sanonut, ja olen paljon, jo joudun jälleen toistamaan. Me emme sulje yhtikäs mitään 22 minuutin jälkeen. Oli syy mikä hyvänsä jossakin modulaation vaiheessa KBA jotakin totesi, mutta tämä ei liity mitenkään minkään järjestelmän sulkemiseen. Tämä asia pitää nyt unohtaa kun otatte yhden ajoneuvon ja alatte ajamaan sitä, niin ei ole niin, että 22 minuutin päässä missä tahansa, että 22 minuutin jälkeen missä tahansa olosuhteessa jotakin muuttuisi. Näin ei ole, että me ei liity mitenkään kalibrointi Turmista. Niitä sitten siis sammuta, te moduloitte 80 prosenttia vai 90 prosenttia? Onko teillä jotakin muita lukuja tarjolla? 80 Prozent, Sanokaa kyllä tai ei. Ei. Siis te ette modellisoi, modeloi 80 tai 90 prosenttia. No, antakaa vaan meille sen jokin suuruusluokka. En voi antaa suuruusluokkaa, koska se riippuu lukuisista eri parametreista. Mutta varmastikaan ei tuolla tuota suuruusluokkaa. En nyt oikein tiedä. Ilman mikrofonia. Niin, tässä modulointi, sehän merkitsee sitä, että todelliset NOx-päästöt nousevat nopeasti, eivätkä vastaa enää laissa määrättyjä arvoja. Eh, Uskon, että herra Ari on esitellyt teille tuon raportin ja on suurin piirtein esittänyt sen, mitä tapahtuu olen kertonut teille tästä EcoDrive-järjestelmästämme ja sadasta tuhannesta ihmisestä, joilta olemme, olemme keränneet tietoja. Kysymys on kyllä tai ei vastauksesta. Modulointihan merkitsee sitä, että NOx-päästöt kasvavat. Kyllä vai ei? Ähm, Tähän astihan te olette aina 22 minuutin jälkeen. Oletteko te Oletteko te eh, RDE-kokeiden puolesta? Ehdottomasti. Miksi? Koska ne kattavat paremmin todellisuuden, siksikö? Mikä on syy? Uskoakseni kyllä. Nythän me tiedämme tänään, että eh, NEDC ei kaikilla alueilla vastaa sitä, mitä asiakkaat todella tekevät autojen kanssa. Mikrofoni. Tehän sanotte, että te pidätte parempana RDEtä, koska se vastaa paremmin sitä, miten ihmiset kaupunkiolosuhteissa todella käyttävät autoa. Jos nyt sanoisin, että, että KBAn ympäristössä on asiantuntijat, jotka, jotka sanovat, että nyt 22 minuutin jälkeen ei enää moduloida, vaan täsmälleen 70 minuutin, jäl- 70 minuutin jälkeen. Ja niille, jotka eivät tunne taustaa, nämä RDE-testit kestävät 60 minuuttia. Eli se, mitä te aiemmin teitte normaaleissa testeissä, se, että on vain puhdasta ilmaa laboratorioissa ja kaupunkien keskustoissa taas ilma on teille herttaisen yhden tekevää. Ja tätä samaa peliä te nyt sitten jatkatte Fiatina RDE-testeissä. Vai annatteko te meille kaikille takuun siitä, että te Fiatina tulevaisuudessa RDE-testeissä et te enää testin jälkeen, siis todellisuudessa enää ö, moduloi, joka on aika lähellä itse asiassa tällaista estolaitetta. Se on. Tuo on teidän tulkintaanne ja tyhjästä revittyä. Miksi me olemme RDN puolesta? Siksi, että maailma on kehittynyt edelleen, teknologia on kehittynyt edelleen. Me emme koskaan ole olleet sitä vastaan, me olemme aina ennakoivasti osallistuneet uuteen lainsäädäntöön, kuten sanoin myöskin. Minun kysymykseni kuli, voitteko te täällä meille kaikille todellakin silmiin meitä katsoen sanoa, että Euro 6 autot, jotka Fiat valmistaa, eivät ole nyt sillä tavoin käsiteltyjä, että 70 minuutin jälkeen, siis sen jälkeen kun RDE-testi käytännössä on ohitse 60 minuutin jälkeen, että sen jälkeen ne temput, joita olette aiemmin tehnyt, että niitä taas tehdään. Voitteko silmiin katsoen sanoa meille, että ei näin, te, ette näette, että meillä on tämä tieto, ja jos tämä tieto pitää paikkansa, niin silloin me kokisimme kaikki, että meitä on vedetty nenästä teidän tietonne ovat vääriä, ja nyt teitä silmiin sanoen katsoen voin sanoa, että tähän astikkaan me emme ole mitään sammuttaneet, emmekä uuden lainsäädännön voimaan tulessakaan mitään sammuttele. Meidän automme vastaavat täysin, niin, siis tehän, eh, että siis moduloi nyt enää 70 minuutin jälkeen, jotta tällä tavoin eh, kiertäisitte RDE-testin. Te puhutte moduloinnista. Me puhumme, me puhumme taas sammuttamisesta. Voitteko antaa meille takuun, koska meillä on tällaista tietoa? Koska amerikkalaiset viranomaiset ovat varoittaneet meitä siitä, että RDE-testissäkin voidaan tehdä jotakin temppuja. Ja tämä olisi vahvistus siitä, että näin on. Simple. Minä en oikein tiedä, mitä te nyt haluatte kuulla. Minä en tiedä, mitä te haluatte kuulla. Minä olen käsittääkseni ottanut kantaa kaikkiin asioihin, jotka mainitsitte, yhtä vähän kuin me tähänkin saakka olemme tehneet mitään temppuja. Emme uudessa syklissäkään äh, tulettekään mitään temppuja. Ja minä olen vastannut yksityiskohtaisesti kysymykseen siitä, miksi me haluaisimme, että päästäisiin yksityiskohtaisempiin toteuttamismääräyksiin, jotka sulkevat pois kaikki mahdolliset tulkinnat. Kysymys ei ole mistään semantiikasta, sammuttamisen tai muodon välillä, vaan faktisista eroista. Sitten, ette sulje sitä pois, mikä minä sanoin. Minä suljen pois sen, mikä te sanoitte. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää päivää. Olen oikein tyytyväinen, kun alustuksestanne kuulin, että konserni on päättänyt investoida sähköautoihin niin päinvastoin kuin lehdistössä on kuultu, joten tämä oli todella hyvä uutinen. Nyt haluaisin keskittyä kysymyksiin niin koskien kertomusta, joka on annettu Italian liikenneministerille – nämä seitsemän Fiatin ajoneuvoa, FCAn ajoneuvoa, jotka ovat tutkimuksessa mukana, skandaalin jälkeen on testattu teidän laboratorioissanne. Onko tämä tekninen joukko sama, joka se, joka teki testit niin, että saatiin tyyppihyväksyntä viran Italialta? Kyllä, että kyseessä ovat samat henkilöt En tietenkään aivan täsmällisesti voi tätä vahvistaa, mutta voisin toistaa, että menetelmä oli se, jonka mukaan vastuu henkilöt tulevat auton valmistajien puolelta ja, ja pitävät huolen siitä, että noudatetaan kansainvälisiä standardeja. Kiitoksia. Olette siis saaneet täsmällisiä ohjeita koskien tutkimusprotokollaa, jota olisi noudatettava. Tähän riittää ihan suurpiirteinen vastaus. Il ciclo... Niin tämä sykli ja ajoneuvon varustelu on hyvin yksityiskohtaisesti asetuksessa määritelty ja se tarkistetaan molemmin puolisesti. Yeah. Oikein hyvä. Voisitteko kertoa, mistä syystä Italian viranomaiset ovat kääntyneet FCAn teknisen osastopuolueen. Luultavasti siksi, että Italian hallituksella ei ole miljoonia euroja sijoittaa näihin laboratorioihin. Kiitoksia oikein hyvää. Voisitteko myös kertoa, mistä syystä FCAn ajoneuvot, joiden suorituskyky oli huonoin, typpioksidipäästöjen osalta lämpimässä käynnistyksessä. Miten voidaan selittää nämä erot? Monethan ovat sanoneet, että ei ole mitään syytä, mitään täsmällistä syytä, mitä varten lämpimällä moottorilla olisi enemmän päästöjä. Niin, yritin selittää tätä jo aikaisemminkin täällä tällä hetkellä on valtavasti testausta käynnissä, kun joka päivä tulee jotain uutta ja eri lehdet tekevät testejä, ei tiedetä oikein missä ajo- olosuhteissa, mistä ajoneuvot tulevat ja mitä testauksessa tehdään. Ei ole myöskään mitenkään selkeä eikä myöskään todenmukaista, että FCAn ajoneuvot olisivat kaikkialla kaikkein kritisoitavimpia. Va bene, grazie. E, mi può... Eh, Kiitoksia. Voisitteko kertoa, kuka teki päätöksen, jonka mukaan FCA ajo neuvoja ei testattaisi tällä Urban Artemis-syklillä niin kuin muiden autojen kohdalla on tehty. En oikein ymmärtänyt kysymystä. Mikä sykli? Urban Artemis-sykli. Niin, kertomuksesta kertomuksessa esiintyy myös tällainen Urban Artemis-sykli, mutta mennään eteenpäin. Ehkä voimme mennä enemmän yksityiskohtiin tässä jatkossa. Voisitteko kertoa, mistä syystä, kun ensin NEDC kylmäkäynnistys ja lämminkäynnistyksen jälkeen tehty testa ja sitten kolme ajonavaa katoa testeistä Juliette Lancia Y ja Jeep, Jeep Cherokee-mallit. Miksi näin on? Italialaisesta kertomuksesta Täällä kohdassa seitsemän, kaavissa seitsemän on mainittu kaikki automallit, jotka olivat alun perin mukana tutkimuksessa. Ja täällä on niihin, niitä koskevia viitearvoja, mutta sitten kuitenkin kertomuksen edetessä nämä kolme mallia katoavat. Onko tälle jokin syy? Puhuin juuri kollegoiden kanssa tästä, koska en asiasta itsekään tiennyt ja on todettava, että eivät nämä mihinkään ole hävinneet vaan itse asiassa vastaus on jo kirjallisesti teille annettu. Aikaa vain oli liian vähän. Jos halutaan, niin näiden kanssa voidaan kyllä mennä eteenpäin. Missis Evi, five minutes. Oh. Evi, viisi minuuttia oli ja aikaraja. Borgesio. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä, hyvä johtaja, läsnäolostanne ja aloittaa kysymyksellä, jonka on esitetty ja, ja te olette siihen vastanneet, mutta en olisi enää tyytyväinen. Haluaisin kiinnittää huomioon näkökohtaan, joka on koko tämän menettelyn alussa, jota Fiat on siis noudattanut. Kun ajatellaan, mitä tietoja on laitettu tähän päästöjen valvontajärjestelmään, voisitteko kertoa, millaiset teknisiä ohjeita olette antaneet toimittajille tässä asiassa? Minusta tämä on tärkeä asia niin, että voisimme hyvin ymmärtää. Ja, ja, ja avoimuudenkin takia olisi hyvä tietää, millaisia menettelyjä ja näiden toimintien kanssa on noudatettu. Niin, katsokaa, mehän olemme tähän vastanneet myös kirjallisesti. En enää muista, mikä kysymysnumero olikaan, mutta se, mikä pitää paikkansa, on, että maailmanlaajaisesti on 3-5 toimittajaa, jotka voivat toimittaa näitä järjestelmiä, injektointijärjestelmiä ja, ja jälkikäsittelyjärjestelmiä, katalysoottoreita ja muita. Me kaikki teemme työtä näiden samoin toimittajien kanssa. Tekniset erittelyt eivät välttämättä ole erilaisia kun ajatellaan, mikä substraatti tai katalysaattori tai suodatin tai mitä muita eh, tärkeitä komponentteja näissä järjestelmissä on, usein, usein vain otetaan huomioon ajoneuvon koko ja syljenterin määrä ja moottorin teho, ja näitä sopeutetaan, mutta loppujen lopuksi kaikki maailmanlaajuisesti käytämme samaan teknologiaa ja samoja toimittajia ei ole olemassa mitään Fiatin omaa jälkikäsittelyä. E, e, Voisitteko toimittaa valiokunnalle ihan avoimuudenkin takia kopion tästä sopimuksesta, jonka Fiat on tehnyt Magneti Marelli toimittajan kanssa, niin että ymmärtäisimme täsmälleen millaiset ohjeet tässä on annettu, kun kyseessä on näin merkittävä asia meidän arvioinnin kannalta. Niin, meidän sopimuksin. Turi. Niin, kyseessähän on tietenkin tuotannossa olevat ajoneuvot, eivätkä mitkään prototyypit. Sono ikon. Niin, nämä meidän tekemämme sopimukset toimittajien kanssa omien etujemme ja heidän etujensa takia erityisesti on, on äh, äh, niihin liittyy tiettyjä luottamuksellisuuslausekkeita. lausekkeita Tärkeää on, että voimme suojella to- toimittajia kilpailulta. Edustaja Markes ja jos on hyvin yksityiskohtainen kysymys, voitaisiinko se esittää kirjallisesti ja saada sitten siihen vastaus? Non a caso, questa domanda l'ho fatta per iscritto. Niin, tämän kir- esitenkin ja kirjallisena ja haluaisin vielä korostaa, että johtaja pyrkisi nyt toimittamaan meille tämän tekstin asiakirjan, joka koskee tätä näin tärkeää asiaa. Minun mielestäni meidän valtuuksimme kuuluu tätä pyytää. Tässähän kyseessä on tuotannossa olevat ajoneuvot, joiden näistä seikoista tietoa on kyllä kilpailijoillekin. Eli millaisia teknisiä erittelyjä on todella pyydetty näitä varten. Haluaisin vielä korostaa tämän ja toistaa tämän pyyntöni. Toinen risposta generale anche. Voin antaa yleisen vastauksen. Tämän kuulemistilaisuuden jälkeen olemme tietenkin valmiita vastaamaan niihin kysymyksiin, joihin emme voineet täällä vastata. Voitte toimittaa niitä kirjallisesti. Mutta minä olen tämän kysymyksen kirjallisesti jo esittänytkin ja sain siihen hyvin yleisen vastaukseen. No niin, voisitteko vielä kertoa, millaisia muutoksia on tehty näihin ajoneuvoihin? Ottaen huomioon erilaiset ohjelmat, joita Euroopassa ja Yhdysvalloissa käytetään. Eli onko tehty muutoksia? näihin ajoneuvoihin erilaisia verrattuna Euroopan ja Yhdysvaltoja. Niin yhdysvaltalaiset määräykset ovat aivan erilaisia kuin eurooppalaiset. Jos tämä on vielä epäselvä asia, voisin korostaa, että Amerikassa ollaan tiukempia sekä bensiinin että... Niin, minä en kyllä tätä kysynyt, vaan kysyin, millaisia muutoksia olette tehneet näiden kahden säädöntelun osalta. Kyllä minä tiedän, että ne ovat erilaisia. Minä vastaan teille kirjallisesti. Tämä on hyvin monisyinen asia. Thank you very much. Um, we go... Kiitos oikein paljon. Nyt toinen kierros. Kollegat, lupasin vierailimme, että he ehtivät paluu lennolle. Haluan pitää tästä lupauksesta kiinni. Kolme minuuttia on todella maksimiaika, jota voitte käyttää. Ei siis minimiaika, vaan maksimi. 40 sekuntia kysymystä ja sitten saadaan vastaus. Edustaja Salini. La prima domanda, eh... Ensimmäinen kysymys koskee yhteiskunnallisia ja, ja teollisia vaikutuksia. Mehän tiedämme, että yleisesti ottaen usein vähävaraisemmat valitsevat ajoneuvonsa hinnan mukaan, eikä sen mukaan millaisia ympäristövaikutuksia niillä on. Onko teillä sellainen vaikutelma, että kaikilla täällä on kielteinen vaikutus niin, että meillä olisi, että ei sitten olisi pieniä diesel-ajoneuvoja enää markkinoilla. Vastaus on toki kyllä, jos ajatellaan panda Euro 6 tai Euro 6 B, niin odotamme, että hinnat tulevat nousemaan merkittävästi. Hinnan nousu on varmasti tuhansia euroja, vaikka nyt varsinaisesti kauppa kysymykseen haluan mennä. varmasti teillä on välitön vastaus markkinoilla. Erittäin selvä vastaus. Uskotteko, että tämä luultava muutos autokannassa saattaa vaikuttaa myös autovalmistajien tehtaisiin, eli myös työpaikkoihin autovalmistusalalla? No aivan varmasti. Tehän tiedätte kaikki, millaista keskustelua käydään sähköautoista, hybrideistä, ajoneuvoista. Enkä puhu nyt ainoastaan siitä, että, että pidetään kiinni päästösäännöistä. Mehän kehitämme näitä ajoneuvoja, maksamme miljardeja ja sopeutamme tehtaitamme. Ja sitten niin kuin Amerikassa nähty, mainittiin, tämä 500 sähköauto, kukaan ei halua sitä, kun se on liian kaun, kallis. Anteeksi vielä viimeinen kysymys. Onko teillä mahdollisesti ollut, oletteko pystyneet varmistamaan, millaisia vaikutuksia se hiilidioksidi päästöihin on sähköautojen tuotannolle? No, tämä edellyttää aika pitkää keskustelua ja valiokunta, joka keskittyy tähän asiaan. Henkilökohtaisesti henkilökohtaisesti suhtaudun hyvin skeptisesti sähköautoihin. En oikeastaan paikallisten päästöjen takia, vaan pikemminkin tällaisen globaalin hiilidioksidijalanjäljen osalta. Olemme tehneet tutkimuksen toimittajien kanssa koskien näitä sähköautojen akkuja. Voin joitakin tosiasioita sieltä sanoa. Kun ajatellaan globaalisti tuotettua sähköä näihin autoihin, vuonna 2000 puhuttiin kymmenestä tuhannesta teravatista Ja primaarienergia, jolle tätä sähköenergiaa luotiin, oli 64-65 prosenttisesti ei-uudistuvista energialähteistä. Vuonna 2015 viimeisimmät globaalit tiedot, jotka ovat käytössämme, niin ovat kaksi ja puoli kertaa suuremmat, eli 25 000 terawattia sähköenergiaa. Valitettavasti eh, lähteet ovat vielä pahempia. Nyt ollaan melkein 70 prosentissa ei-uudistuvia energialähteitä. Nousevissa talouksissa ollaan liikaa öljystä ja hiilestä riippuvaisia, siellä vain kasvavat, kasvataan, ja tämähän tietenkin pahentaa maailmanlaajuista hiilidioksidin jalanjälkeä. Merci. Vous nous avez indiqué dans votre... Kiitoksia. Totesitte alustuksessanne, että olette muuttaneet ajoneuvojanne kalibrointi Euro 6 luokassa niin, että voidaan pitää kiinni näistä päästöjen rajoitussäännöistä. Mikä sitä on muuttunut? Tähän asti olette selittäneet, että tarkoituksena on suojella moottoria, ja tästä syystä päästöjen rajoitusjärjestelmät eivät aina toimineet. Mikä helmikuussa muuttui, niin että nyt uuden kalibroidin myötä voitte pitää kiinni ty- typioksidin päästörajoituksista ja samanaikaisesti myös suojella moottoria. Yritin selittää tätä aluksi, kun puhuin tästä EcoDrive-mallista, joka rekisteröi kaiken, mitä asiakas tekee. Ja Yli 100 000 asiakasta on antanut meille näin tietoa, lähinnä Italiasta, mutta kaikkialta Euroopassa kuitenkin on saatu ihan yksityiskohtaista palautetta siitä, miten autoa käytetään. Ja käytännössä 95 prosenttia kaikesta ajamisesta on alle 60 minuutin. Maksimi nopeus on tietyllä tasolla ja tämä antaa meille paljon selkeämmän käsityksen siitä, millä aloilla voidaan kalibroinnin rajoille mennä, kun me olemme melko varmoja, että ne riskit, joita pyrimme välttämään aikaisemmin, eivät ole oikeastaan olemassa. Tässä tapauksessa miksi ei toimittu aikaisemmin ja millä tavalla tehtävät on jaettu toimittajien välillä Bush ja Magneti Marelli ja teidän oma yhtiönne ja kuka viime kädessä on vastuussa? jos riittää kalibrointi siihen, että voidaan pitää kiinni päästörajoitussäännöstä ja moottoriin suojasta. Miksei tätä sitten tehty aikaisemmin? Mitä tämän vastuualueisiin? Se on siellä kirjallisissa vastauksissa. Tämä on hyvin monimutkainen prosessi, enkä halua lisätä siihen mitään. Miksi näin ei tehty aikaisemmin? No ensinnäkin piti olla riittävästi Euro 6 ajoneuvoja markkinoille ja sitten tarvittiin aitoin, aidon ajon aikana syntyvää tietoa, riittävä määrä asiakkaita, <clears throat> jotta saatiin hieno säätöä. Mr. Schulz. Mr. Schulz. Kiitoksia myös minultakin siitä, että olisi täällä aluksi kysymys, joka koskee vastaustanne kysymykseen numero kaksi näissä kirjallisissa kysymyksissä Ymmärrän yhden lauseen sitten, että väitätte, että teidän ajoneuvonne eivät tunnista sitä, että ne ovat testattavana. Onko tämä nyt oikein? Ymmärsinkö oikein? Absoluut. Ehdottomasti. Me uskomme, että se ei ole tarpeellista. Me, me emme tarvitse sitä meidän kalibrointiimme. Ehkä puhumme toisemme ohitse, koska myöskin Bosch-yritys, sen edustaja selitti, totesi, että, että on esimerkiksi välttämätöntä, että ajoneuvot tunnistavat, että ne ovat testattavana esimerkiksi ABS-järjestelmät ja muut, että nämä että tunnistavat, että meillä on näin sanottu, että jokaisen ajoneuvon täytyy tunnistaa, että se on test, testattava nyt sitten luen täältä päinvastaista. Ehkä me puhumme tästä toistemme ohitse. Ei, emme puhu toistemme ohitse. Päästö, hallinta, sen ei tarvitse tunnistaa, onko auto val- testattavana on muita valvontajärjestelmiä, jotka ovat riippumattomia toisistaan ja jotka kommunikoivat keskenään ja niiden täytyy se tietää. Niin minä, minä en puhunut mitään mistään päästöistä, mutta se siitä. Sitten toinen kysymys Miten tärkeää teille on markkina-alueena Saksa? Ähm, Minun tietääkseni kolme miljoonaa kolmesta toista. Siis melko tärkeää, koska tänähän korostitte sitä, että 22 minuutin jälkeen te ette sammuta mitään. Ja Saksassa kuitenkin on puhuttu tästä, miksi te ette sen toimi offensiivisesti asiaa ja sanoitte, että tämä on väärää tietoa. Siksi, että me emme käy mitään, halua käydä mitään yksityistä keskustelua KBAn kanssa, koska me luotamme tähän sovittelumenettelyyn ja ajattelen historiallisia syitä, että tämä typihyväksyntäviranomainen FCA, siis Fiat FCA on kaikkien moottorien osat, jotka Italiassa on valmistettu ja kaikkia ajoneuvot, joita myydään Euroopassa tai Yhdysvalloissa tai muualla, ne on kaikki hyväksytty Italian ministeriössä ja ne ovat kaikki saaneet tämän sertifioinnin. Vielä kysymys. Haluaisin kun herra, herra Marilille, joten minulla ähm, olisi vielä kysymys. kommunikoisitteko tänään vielä samalla tavalla KBN kanssa ja Saksan liikenneministeriön kanssa kuin menestyneet syydessä olette tehneet ennen kaikkea viime kuukausina? Äh. Kyllä, me olemme usean otteeseen olleet siellä kutsuttuina paikalla vastaamassa kysymyksiin ja italialaisten äh, viranomaisten kanssa niin olemme viitaneet siihen, että puhumme asioista, jotka liittyvät teidän vastuualueeseensa. Edustaja Saldemos. Kiitos oikein paljon. Kirjallisen kysymyksen kahdeksan vastatessanne sanoitte, että suurin osa autostanne on Euroopan markkinoille ja Euroopassa valmistetut tyyppi hyväksytään Amerikan markkinoille, hyväksytään Italiassa. Mutta autot, jotka kehitellään Yhdysvalloissa, silloin käytetään hollantilaisia brittiviranomaisia. Voitteko selittää miksi? Historiallisista syistä. Kuten sanoin, Chrysler teki näin menneisyydessä ja TFCA on Fiatin ja Chryslerin yhteenliittymä. Kukaan meistä, ei Amerikan puolella eikä Euroopan puolella, ei lähtenyt muuttamaan mitään liittyen viranomaisiin. Italian ilministeri oli meillä vastapuolena ja amerikkalaiset kollegat eurooppalaisten ja amerikkalaisten vain siis amerikkalaiset tekivät EPAn kanssa työtä, mutta muuten Alankomaiden tai yhdistyneen kuningaskunnan. Tämä liittyy myös työsuhteisiin ja prosessiin, joka toimii periaatteessa. Ihmiset tuntevat toisensa ja ovat tehneet pitkää, pitkään yhteistyötä, siksi tätä ei muutettu. Toinen kysymys markkinavalvonnasta Euroopassa. Onko se riittävä, jotta tasavartaiset toimintamahdollisuudet taataan autonvalmistajille Euroopassa? Vai pitäisikö markkinavalvontaa laajentaa lisätä, jotta voidaan huolehtia siitä, että kaikki ajoneuvot noudattavat sääntöjä? Tiedätte, että asetuksessa esimerkiksi sanotaan päästöjärjestelmästä, että on taattava, että tämä toimii 160 kilometriä. Meillä on kaikki testit ja ne toteutetaan prosenttiosuudet, kuinka paljon autoja pitää testata, asiakirjat, jotka on esitettävä ja osoitettava, näytettävä, pyydettäessä kaikki tämän teemme. Oletteko kuitenkin sitä mieltä, että markkinavalvontaa pitäisi olla enemmän? Pitäisikö jäsenvaltioiden valvoa autoja enemmänkin tien päällä? jotta voitaisiin turvata se, että asiakkaat kuluttajat voivat luottaa autoon, jonka ostavat? Vastaus ei. Meidän pitää huolehtia näistä säännöistä. Eikö ole tärkeää saada parempaa lainsäädäntöä totta kai, mutta yhdistelmänä huolehtia siitä myös, että lainsäädäntöä noudatetaan. Silloin tarvitaan tarkastuksia. Ettekö ole sitä mieltä, että markkinavalvontaa pitäisi olla enemmän? Riittääkö pelkä parempi lainsäädäntö? No minä Sanoisin, että uusi asetus voisi ratkaista tämän ongelman, josta nyt puhumme. Ja sen jälkeen totta kai pitää huolehtia siitä, että noudatetaan käytössä näitä sääntöjä, ehkä riippumattomien instituuttien tekemiä testejä. Kiitos edustaja Niidamaja. Thank you very much and thanks for being here. Kiitos ja kiitos, että olette paikalla. Haluan sitä kolme nopeaa kysymystä. Ensinnäkin viittaisin vastauksenne numeroon tuossa sanoi, että siinä ECR eh, e oli ole sellainen, että sitä voitaisiin soveltaa pieniin autoihin. Mitä tarkoitat pienillä autoilla siksi, että jotkut tämän kilpailijan ne käyttävät CR jopa B-osassa autoja? Pienistä ajoneuvoista puhuttaessa puhunen kaikkea sellaista autosta kuin Panda tai Fiat 500, jotka ovat A-segmentin autoja. Ja nyt jos puhut, nyt puhutaan tällaisesta SCR, tieteettömässä passiivinen SCR, jota on käytetty joissakin ajoneuvoissa jo vuonna 2008 näiden SCR-järjestelmien tehokkuus ei ole parantunut kovinkaan paljon. Ehkä tämän selektiivisen katalyyttisen pelkistyksen tehokkuus ei, ei ole noksin kovin hyvä. Ehkä jos se yhdistetään korkean tai alhaisen paineeseen, mutta tänään on selvää, että jos me käytämme RDÄtä vuodesta 2017, nämä passiiviset järjestelmät äh, eivät ole enää tärkeitä, tarvitaan aktiivisia järjestelmiä, joten näitä menee kirjallisesta vastauksestamme, mitä ovat kustannukset näistä aiheutuu. Mikrofoni. Um, Aivan pitkäinen kysymys. Oletteko sen kannalla, että olisi sellainen tekninen neutraalius asetuksessa, niin kuin Yhdysvalloissa on tässä nykyisessä järjestelmässä? Teknologinen, teknologinen neutraalius, oletteko sen puolesta, että samat päästörajoitukset? Ehdottomasti kyllä. Ja viimeinen kysymys. Tarkoituksena on nähdä vai tiellä tehtävässä testeissä siinä, että voidaan katsoa, miten tie käyttää, on käyttäytynyt tavanomaisessa käytössä, mutta nyt valmistajat pystyvät valmistamaan autot tällaisiin laboratoriolosuhteisiin. Onko tämä totta vai minä en puhu nyt Fiatista, he eivät ole kiinnittäneet huomiota niin paljon siihen, mikä on vaikutus ilman laatuun. No. Tämä ei ole totta. Minä olen puhunut siitä, että pyritään tämä sykli jotenkin hakkaamaan niin sanotusti, mutta kaikki noudattavat sääntöjä. Kaikki noudattavat sääntöjä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Edustaja Kahnenbach. Repeating doesn't make it better. Ei toistaminen sitä asiaa paranna. Uh, niin toistaminen ei paranna tilannetta. Eurooppalainen lainsäädäntö ei ole itseisarvo, vaan Tarkoituksena oli huolehtia siitä, että Euroopan valmistajat toimivat tasavertaisin mahdollisuuksin. Mutta lainsäädännön taustalla oli terveyskysymykset, ympäristökysymykset. Lainsäädännön kautta pyrittiin siihen, että päästömääriä voidaan vähentää, jotta ihmiset eivät sairastu hengityselin sairauksiin, tai sydänverisuonitauteihin ja niin edelleen. Oletteko tietoisia siitä, että kun laboratoriarvot ovat niin toisenlaiset kuin ajonaikaiset todelliset päästöt, niin nämä tavoitteet, joita Euroopan lainsäädännössä esitettiin, jäävät kokonaan toteuttamatta. Yrittäjät sallivat nämä suuret erot. Ohjelmistotoimien kautta halua puhua manipuloinnista, mutta nyt huolehditaan siitä, että näihin tavoitteisiin ei päästä lainsäädännön kautta. Ja näin syntyy sairastapauksia, kuolemantapauksia ja riskeerataan myös, että haitataan ympäristömme. En ole lääkäri, enkä pysty tällaisiin kysymyksiin vastaamaan. Olen nähnyt tutkimuksia ja lukuja ja kuullut spekulointeja, mutta uskoakseni Ainoa, mikä tässä auttaa, on se, että täsmällisesti määritellään, mitä haluamme tulevaisuudessa ja mitä ehtoja noudattamalla. Lyhyellä aikavälillä keskusteluissa en ole ihan selvillä tästä nyt yksityiskohdista, mutta kaasun polttamisestakin syntyy paljon NOx päästöjä ja on ihan uskottava taho, joka uskoo, että NOx päästöt kotitaloudessa, jos käytetään kaasua ruoan laittamiseen, ovat siis tällaiset päästöt suuremmat asunnossa kuin kaupungin keskustoissa. Haluatteko siis sanoa, että kotitaloudessa talouksien kaasun käyttäminen on syynä näihin ongelmiin ja silloin voidaan jättää huomiota liikenteen päästöt. Ei suinkaan. Jokainen kantaa oman vastuunsa. Me huolehdimme autoista ja muista asioista huolehtivat toiset. Minä tiedän tästä asiasta liian vähän, jotta voisin vetää johtopäätöksiä siitä, miten tietyt päästöt vaikuttavat terveyteen. Voisiko Euroopan lainsäädännön tavoite, tämä ei ollut ihan selvää, että pyrittiin vähentämään päästöjä, jotta voitaisiin estää kielteinen vaikutus kansanterveyteen ja ympäristöön. Eli tämäkö ei ollut teille selvää, ajattelitte tässä edelleen markkinoita vain. Edustaja Gerbrandi. Gerbrandi. Edustaja Gerbrandi. Anteeksi, niin puheenjohtaja. Herra Vestaan. Niin, haluaisin kyllä tämän vastauksen. Katsotteko, että Saksan QBA ja Alankomainen RDV, joita pidetään riippumattomina, pidättekö niitä riippumattomina järjestöinä? Pidän niitä riippumattomina. Silti kiistätte tuloksen. Silti kiistätte tutkimustuloksen, joka koskee Jeep ja Fiat-autoja. Engineer. Minä olen insinööri. Minun täytyy tietää enemmän siitä, mitä on tehty, missä olosuhteissa, mitkä ovat olleet parametrit. Vasta siinä vaiheessa mutta tehdä lopullisen arvion asiasta. Myös sitten herra Turmesille, että 22 minuutin jälkeen, kun Fiat on moduloitu, siitä syntyy suurempia NOx-päästöjä. Voitteko sanoa, miten paljon oletteko itse tehnyt mitään selvityksiä asiasta? Minä en myöntänyt mitään. Olosuhteissa, joita minä en yksityiskohtaisesti tunne, näissä olosuhteissa jotakin moduloitiin 22 minuutin jälkeen. Yksityiskohtia, kun en tunne, minä voin vain arvailla kenties missä määrin, mutta minä olen jo torjunut kaikki nämä fantastiset väittämät, joita kuulimme aiemmin. Keep it on then. Um, Fiat, doesn't... Fiat ei tiedä syntyykö ajoneuvosta enemmän NOx-päästöjä, jos se on moduloitu 22 minuutin jälkeen? Minä pihan kohtaan 51 ja 5.2 siis asetuksessa. Kaikki tietävät, kaikki tietävät. Conditions. Do you... Tietä, niin CO2 ja muut päästöt niissä on eroja laboratoriokokeiden ja todellisen ajo, todellisen ajosuhteiden välillä. Voitteko antaa tiedon? Tietääkö Fiat, syntyykö näistä ajoneuvosta enemmän NOx-päästöjä 22 minuutin jälkeen, kun ajoneuvo on moduloitu? More. En ei, mutta tiedän, onko se rajojen yllä, yli, tai ylittävä, voin sanoa Yes. Mutta syntyykö päästöjä enemmän, kyllä vai ei? enemmän, mutta kuitenkin rajojen puitteissa. Minkä rajojen? Laillisten rajojen. E Tämä eh, NEDC-testi on vain 20 minuuttia, joten ei ole olemassa mitään laisia rajoituksia enää, rajoja enää 20 minuutin jälkeen. NEDC-test NEDC kestää vain 20 minuuttia. Siis jos te sanotte, että se ollaan laillisten rajojen alapuolella 22 minuutin jälkeen, silloin ei ole olemassa enää mitään rajoitusta, ei ainakaan teidän ö, juridisen analyysinne mukaisesti. No, I'm not speaking... En minä nyt puhu Espanjaa tai Arabiaa tai mitään muutakaan täällä. Käsittääkseni olen kyllä vastannut kaikkiin kysymyksiinne. Ette ole tähän mennessä. Vielä yksi kysymys. Te sanoitte, että te olette vaikuttanut tähän prosessiin asian kautta, mutta Fiat on usein osa te- Italian valtuuskuntia erilaisissa teknisissä työryhmissä. Oletteko tästä samaa mieltä? Can you give us an overview? Voisitko antaa meille yleiskatsauksen kaikista niistä kokouksista, jossa Fiat on virallinen osa Italian valtuuskuntaa, niin mitä se on ratkaisemaan tärkeää meidän tutkimuksellemme? Kiitos. Ho rubattu tempo prima, ne userò meno adesso. No aikaisemmin vähän käytin enemmän aikaa, käytöstä nyt vähemmän. Yhdessä vastauksista ne kohdassa 12 erityisesti viittaatte siihen, että vapaaehtoisesti tehdään parannuksia ma- helmikuusta 2016 alkaen. Näin on tehty. Voisitteko vähän mennä tässä yksityiskohtiin ja kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, minkälaisia nämä vapaaehtoiset parannukset ovat olleet? Come, come, come detto, Kuten aikaisemmin totesin, lähinnä tässä on ollut pohjana palaute, jota olemme saaneet lähes sadalta tuhannelta euro kuusi luokan ajoneuvojen käyttäjiltä. Olemme kysyneet, missä ajetaan, kuinka kauan, kuinka pitkiä pätkiä. Olemme tarkastelleet tätä kalibrointia. Tietenkään emme ole mitenkään puuttuneet itse järjestelmiin parannukset ovat merkittäviä. Voiko tämä merkitä, että, että näin tämä sopii paremmin äh, uut, uut, uusiin RDE-vaatimuksiin? Niin, anteeksi vain nämä kaikki parannukset tietenkin pyrkivät myös siihen, että, että noudatetaan sitten RDE-sykliä. Edustaja Konitinen. Já, já se omlouvám, ale... Niin. Anteeksi, mutta sen jälkeen, mitä sanotte täällä tänään, en oikein ymmärrä, miksi olemme täällä. Te olette tehnyt kaiken oikein, sanotte, vaikka kaikki ovat huomanneet, että kaikki ei ollut sääntöjen mukaista. Teidän mielestänne kaikki nämä ihmiset ovat jotenkin ymmärtäneet asian väärin. Ymmärrättekö, miten tärkeää on, että EUn jäsenvaltiossa huomataan, kun ongelmia syntyy? Pitäisi kai kuitenkin myöntää edes vähän, että jotain on mennyt vikaan. Absolutely not. Ei vaan mehän puhumme siitä, noudatetaanko lainsäädäntöä keskustelun aluksi jo sanoin, että me tuemme täysin näitä toimia, joilla pyritään parantamaan näitä syklejä, parantamaan meidän sääntöjämme, asetuksiamme ja huolehtimaan täytäntöönpanosta ja selkeimmistä odotuksista. Te toistitte täällä yhä uudestaan sen, että teette yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa on tehty vuosikausia. Pidette hyvänä Yhdysvaltain sääntöjä, jotka mielestäni ovat parempia osittain. Kysymys kuuluukin siksi, miksi auton valmistamistyössänne että nyt käyttöön tiukempia sääntöjä Yhdysvaltain malliin mukaan. Eikö Euroopassa – voisi tehdä näin, jos teitä niin kiinnostaa kuluttajasuoja, niin kuin annatte täällä ymmärtää. Näin pyritte esittämään myös alustuksessanne. Eikö olisi parempi vain käyttää silloin Yhdysvaltain säätöjä? Niitä voitaisiin käyttää myös täällä Euroopassa. Minähän sanoin jo, että me puolamme globaaleja standardeja. jos valintana on Yhdysvaltain päästöstä bensiini- tai dieselautojen osalta, pidämme näistä säännöistä kiinni. Mutta haluan hyvin selkeästi sanoa, että me olemme tietoisia siitä, mitä rajoituksia nykyasetukseen liittyy, mitä puutteita siihen liittyy. Me olemme tukeneet ja tuemme tulevaisuudessakin kaikkea sitä työtä, joka tuo meille lisäselvyyttä sekä meille että teille että asiakkaillemme. Mr. Turmes. Edustaja Turmes. Speaker. Viimeinen puhuja. Um, you said that... Sanoitte, että artikla 5.1 määrittää tavanomaisen käytön. Mutta, mutta sen kysymys on siitä, että noudatetaan tätä säästöpäästöjen osalta, että noudatetaan määräyksiä Oletteko siis jarrujen osalta, tehty noita myöskin testejä, koska siinäkin osalta on myöskin sitä, että ne on, täytyy noudattaa ähm, tavanomaisessa käyttöön sama koskee myöskin turvavöitä, joita pitää myöskin rakentaa samalla tavoin. Optimoitteko niitä testeissä? Ja sitten todellisuudessa ne eivät olekaan yhtä hyviä. Toisessa käytössä ja ovien osalta jotta nekin suunnitellaan ja rakennetaan omasta käyttää vasta, jotta ne sitten vastaisivat tämän direktiivin määräyksiä. Teettekö te ovia, jotka on erityisesti testattu testejä varten ja sitten ne, joita tavanomaisessa käytössä ovat erilaisia. Se, mikä tässä on uskomatonta, on se, että tavallittomaisessa käytössä se todetaan kaikessa lainsäädännössä, se on hyvin määriteltyä ja siitä huolimatta tulitte tänne ja te sanotte meille, että tavanomainen käyttö, silloin kun on kysymys päästöistä, että se on vain se, mitä tapahtuu laboratoriossa, eikä se, mitä tapahtuu sitten kaupunki, kaupungeissa. Olen todella pahoillani. Te olette tietoisesti suunnitellut autoja, joilla ei suojella Euroopan kansalaisten terveyttä. Tätä te olette tehneet aivan tahallisesti. Minun täytyy ehdottomasti torjua se, mitä sanotte. On huomattava ero lainsäädännön osalta, silloin kun on kysymys turvallisuusjärjestelmistä, ei niissä ole niitä, näitä turvallisuusjärjestelmiä kohtien koht, koske tyyppistä artiklaa kuin 5.1 tai 5.2, vaan niissä otetaan huomioon asiakkaan intressit ja silloin kun puhutaan. Mutta mikä, sanokaapa meille täsmällisesti, että EGR, mitä tarvitaan, mitä, mitä siinä täytyy suojella? Mitä täytyy suojella EGRssä? Mitä? Koska yhdessäkään, yhdessäkään vastauksessa ette ollut täsmällinen. Mitä täytyy suojella silloin, kun on kysymys EGRstä ja NOx-loukusta? EGR-järjestelmät, jos ne toimivat rajattoman aikaa, voi syntyä hyvinlaisia virheitä esimerkiksi turboahtimen virheisiin ja vastaaviin, jotka ovat johtaa siihen, että suorituskyky vähenee, ei voida kiihdyttää. Olemme nähneet maailmanlaajuisia tak- takaisin ö, kutsuja autojen osalta korjattavaksi tämän tyyppisissä virheissä. Keskeytä tiedät nyt tässä, koska on ICR e ja muita te olisitte voinut käyttää korkeamman esiäriä, joita käyttävät muut valmistajat. Te olette tietoisesti omissa malleissanne käyttäneet halpoja esiäriä, joita sitten täytyy sammuttaa tai moduloida 22 minuutin jälkeen. Se ei ole totta. Me käytämme samoja osia kuin kuka tahansa muu valmistaja, niin kuin aiemmin mainitsin. Se is... Te, että, voit sanoa, että on olemassa erilaista ECR-tekniikkaa, ja toinen on suorituskykyisempi kuin toinen ja toinen on laadukkaampi kuin toinen ja kestää enemmän. No, Onko tämä viimeinen kysymys? Vastaus on ei. Thank you very much. Um... Kiitos oikein paljon. Pidimme aikataulusta kiinni enemmän tai vähemmän. Kiitos oikein paljon, että tulitte tänne. Kuten jo mainittiin, muutama lisäkysymys kirjallisena on luvassa. Määräaika näiden ylimääräisten kirjallisten kysymyksen esittämisen Fiatille on maanantai 24. päivä lokakuuta. Se on meidän määräaikamme. Dear colleagues. Hyvät kollegat, ennen kuin kaikki kiirehtivät täältä salista pois, meillä olisi, voimme hoitaa tämän ihan nopeasti, mutta meillä olisi vielä yksi kohta esityslistalla. Meillä ei usein ole aikaa käydä pelkästään keskustelua. Kaikki tiedostamme sen, että siirrymme kuulemistilaisuudesta toiseen. Ja joudumme aina valmistelemaan näitä keskusteluja mutta jossain vaiheessa meidän pitää keskustella myös johtopäätöksistämme ja mietinnöstämme. Nyt haluaisin yhdessä kanssanne nopeasti saada kertomuksia näistä matkoistamme. Jos kahdelle esittelijälle sopii, haluaisin yhdistää tämän kohdan. Yhteisen tutkimuskeskuksen osalta minä puhuisin, sitten antaisin puheenvuoron Salpalle ja sitten Herbrandille. Ei ihan vielä kuitenkaan, ei vielä, kysyn vaan että sopiiko, että teemme tällä tavalla, eli niin yhdistämme kahden matkan kertomukset. Minä aloitan yhteisestä tutkimuskeskuksesta lyhyesti. 18.19. päivä heinäkuuta, tästä on jo siis vähän aikaa. Meitä oli 12 jäsentä minä mukaan lukien, mutta yhteisesittelijä Salva myös. Siksi annan hänelle myös puheenvuoron tässä yhteydessä. Voin sanoa, että tämä oli todella mielenkiintoinen vierailu. Ja yhteinen tutkimuskeskus oli valmistellut vierailun todella hyvin, siitä kiitokset. Meillä oli mahdollisuus käydä vielä laboratorioissa Isprassa ja siellä kehitellään EUn päästömittaustekniikkaa ja menettelyitä. Kävimme myöskin NEDC-laboratoriotestaus paikalla. Siitä on puhuttu paljon. Ja meillä oli mahdollisuus myös paremmin ymmärtää PEMS-välineitä, joita käytetään tien päällä toteuttavissa tutkimuksissa. Ja teimme myös pienen ajelukierroksen PEMSin avulla. Sen lisäksi, että meille esitettiin yhteisen tutkimuskeskuksen toimipaikkoja. Me kävimme keskusteluita, joita käytiin jo Järseen yhteisen tutkimuskeskuksen kuulemisen yhteydessä Brysselissä 19. päivää huhtikuuta ja pohdimme, pitäisikö kuulemisten loppupuolella marraskuun lopulla kutsua vielä edustaja. Kävimme avointa keskustelua Vladimir Sutsan kanssa. Mukana oli myöskin muun muassa Giovanni De Santi ja muita asiantuntijoita sieltä tiimistä. Näiden keskusteluiden aikana pyrimme selvittämään kaikkia kysymyksiä, jotka ovat tutkintavaliokuntamme osalta tärkeitä. Mukaan lukien yhteisen tutkimuskeskuksen osuus siinä, miten löydettiin nämä eroavaisuudet ja miten saatiin tietoa komission tueksi. Puhuimme myös RDE-menettelyistä ja PEMS-testeistä. Ja tietenkin käytimme aikaa myös, jotta pystyimme keskustelemaan siitä, miten edetään uuden tyyppihyväksyntä menettelyn kautta, mikä on yhteisen tutkimuskeskuksen rooli tulevaisuudessa parantamisen varaa komission ehdotuksessa on varmasti paljon tällä hetkellä. Sen mukaan mitä kuulemme, Ainoa suurempi muutos on mahdollisen riippumattoman viranomaisen luominen, joka saisi selkeän mandaatin, jolla olisi riittävä poliittinen tuki jäsenvaltioilta ja tältä teollisuuden alalta. Mutta keskustelua varmasti tarvitaan vielä paljon, ei ainoastaan tässä työssämme täällä valiokunnassa, mutta myös muissa valiokunnissa, kuten IMKossa varmasti tulee suosituksia tähän kysymykseen. Järsessä käyminen ja siellä johtajien ja asiantuntijoiden kanssa käytävät keskustelut antoivat meille paljon tärkeää tietoa siitä, miten on toimittu autoteollisuuden kanssa viime vuosien aikana. Saamme myös mahdollisia ajatuksia siitä, miten järjestelmä voitaisiin tulevaisuudessa muuttaa. Ensin haluaisin nyt antaa puheenvuoron edustaja Salvalle ja sitten edustaja Gerbrandille myös tuosta toisesta matkastamme. Thank you very much indeed. Niin, että minun vuoroni. Kiitoksia tästä puheenjohtaja. Niin, kuten täällä todettiin, järjestämme tutustumismatkoja tutustuvan Luxemburgin ja Saksan ja Ranskan laitoksiin 21.–22. syyskuuta. Teille on toimitettu kertomukset näistä matkoista 13. lokakuuta. Nämä löytyvät myös nettisivuilta. viisi emisvaltuuskunnan jäsentä mukaan lukien kollegani Herbrandi ja minä olimme mukana. Umikoressa, Florangessa, meidät otettiin vasta samoin Luxemburgissa ja ja äh, Saksassa meidät otti vastaan TYV Rheinland Lamsheimissa. Haluaisimme kiittää kaikkia isäntiämme. Aloitimme 21. syyskuuta Umikoreen katalysaattorilaitoksella Florangessa, kuten sanoin, ja emisvaltuuskunnan otti vastaan Umikoren varapuheenjohtaja, joka antoi meille perusteellisen selvityksen Umikoren toiminnasta. autojen katalysaattoreiden valmistuslaitoksella sitten todettiin, että euro ykkösestä euro kuutoseen asti, vaikka puutteita onkin, ne ovat olleet kuitenkin menestystarina – Euro 6 se luokan vaatimuksi, va- vaatimukset tulevat käyttöön ensi vuonna. E- varapuheenjohtaja edellytti myös lisää etikkaa ja reiluutta. Avoid loopholes. Tärkeää. Continue with the presentation. Ja jatkamme yrit, yrityksen, esittelyä käymistä piloissa 23. syyskuuta iltapäivällä valtuuskunta tapasi Luxemburgin ympäristöministerin ja myöskin kestävän kehityksen ministeriön edustajia ja Luxemburgin yliopiston edustajia, samoin kuin myöskin viranomaisen edustajan SNCH edustajan herra Claude Liirin. Ministeri vahvisti, että Luxemburg on erittäin kiinnostunut yhteistyöstä emisvaliokunnan kanssa ja että nämä päästötapaukset eivät koske pelkästään Volkswagenia, vaan kysymys on siitä, että tarvitaan puhtaampaa ilmaa kaikille. Ministeri totesi, että jotta saataisiin enemmän edistystä asioissa, silloin on otettava käyttöön tähän on kiinnitetty huomiota ennen kaikkea myöskin työksijärjestelmässä Luxemburgissa ja tämä tullaan myöskin, sitä tullaan tutkimaan myöskin pyykkihyväksynnät, jotka on annettu eh, Volkswagenille ja Fiat 510 erilaisille Audin ajoneuvoille ja tyyppihyväksynnöillä, jotka antaa tämä SNCH eh, organisaatio. Herra Lech eh, selitti omassa esityksessään syyt siihen, miksi autoteollisuus usein valitsee Luxemburgin eh, tyyppihyväksyntää varten. Hän myöskin selitti, miten kansallinen eh, tyyppihyväksynnän puite on kehitetty ja miten, ketkä osallistuvat tähän itse niin prosessiin. Olimme aika yllättyneitä monet meistä jäsenistä siitä, että vaikka Luxemburgissa ei valmisteta autoja, siellä kuitenkin monet valmistajat tehtävät tyyppihyväksynnän. Keskustelussa emisin edustajat totesivat erinäisiä kysymyksiä ennen kaikkea syistä siihen, miksi Luxemburgissa ei ole omia teknisiä laitoksia, miksi tämä on ulkoistettu EUn e tyypillistä järjestelmiä ja sen puutteet ovat nähtävissä samoin kuin myöskin se, että on riittävästi markkinavalvontaa ja puhuttiin myöskin mahdollisten seuraamusten käyttämisestä. Luxemburgin tyyppihyväksynnän esittelyn antoi herra Paul Philipp, Luxemburgin ministeriön tieliikenneosastolta. Näiden keskustelujen esittelyn jälkeen jäsenet kysyivät tietoja eri asioista, seuraamusten käyttämisestä ja monista muista laillisista keinoista siinä tapauksessa, että rikotaan lainsäädäntöä ja myöskin sitä, mitä annetaan neuvoja tarvittaessa, mikä olisi oikeus perusta EUn tyyppihyväksynnälle ja markkinavalvonnalle, miten tätä voitaisiin parantaa. Nyt ainakin puheenvuoron sitten kollega Herbrandille, joka voi jatkaa tästä, koska valitettavasti en voinut osallistua matkan toiseen osaan. Kiitos puheenjohtaja. Thank you, um, colleague Mr. Zolba and, uh... Kiitos kollega Salba ja puheenjohtaja. Niin. Junamatka takaisin Brysseliin oli ympäristöystävällinen teko. Toisena päivänä kävimme mielen Kiintoisen Tybrainlandin laitoksella. Siellä nähtiin, miten NEDC-testit toteutetaan. Oli aika mielenkiintoista nähdä yksityiskohdat ja nähdä, minkälainen ilmapiiri, minkälaiset olot toteutetaan näille testeille. Kuljettajan roolia painotettiin. Kuljettajan on noudatettava reittiä, joka on hänen edessään yleensä mieskuljettaja. Ja se ajaako kuljettaja vähän nopeammin tai hitaammin kuin on esitetty nopeudeksi, niin sillä on vaikutus testiin. Tivranen käyttää omia kuljettajiaan, mutta jos käyttää autoteollisuuden omaa kuljettajaa, kuluttajaa saattaisi päätyä paljon matalempiin päästöihin kuin jos ollaan aivan täysin sillä suunnitelluilla linjoilla. Eli edelleen on vaikutusmahdollisuuksia tätä kautta lopputulokseen. Oli mielenkiintoista nähdä, miten tämä toimii ihan itse. PEMS esiteltiin myös. PEMS oli siellä käytössä ja meille näytettiin, miten tämä asennetaan auton ja käytetään tien päällä. Sama auto, joka oli jo NEDC-testisyklin käynyt läpi, otettiin ikään kuin RDE-tapaisesti heidän kehittelemällään tavalla. Ja RDE-päästöt saman auton osalta oli viisi kertaa suuremmat kuin laboratoriotestin aikana. Eli tämä auto, jota testattiin, päästi viisi kertaa enemmän päästöjä tien päällä kuin laboratorioissa. Syitä spekuloitiin. Yksi oli se, että kiihdytystä ehkä oli enemmän siellä tien päällä ja toisaalta ehkä NOx-loukku ei ollut korkeinta laatua. Kommentti ilman mikrofonia. Mutta vastaus oli kyllä. Toinen asia, jota pidin hyvin mielenkiintoisena – Jumikor vierailussa. Palaan edelliseen päivään. Oli se, miten kritisoitiin tätä vaatimusten mukaisuustekijä kysymystä. Argumentit olivat hyvin selvät. Siellä sanottiin, että innovoinnit päästöjen ja autoalan osalta ovat ainoastaan lainsäädännön ajamia – ja se, että Kiinassa esimerkiksi kehitellään lainsäädäntöä, joka menee paljon pidemmälle kuin meidän autoalan euro 6. Tarkoittaa sitä, että nyt pelätään, että innovoinnit siirtyvät Euroopasta Kiinaan. Jos emme etene itse ympäristölainsäädäntömme osalta, juuri ajatellen autosektoria. Nämä pari tekijää minä halusin lisätä omalta osaltani. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon esittelijöillemme. Pari puheenvuoropyyntöä. Sorinjo ja Turmes, haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Edustaja Sorinjo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu queria apenas... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain lisätä aivan lyhyesti kehut tälle perusteelliselle esitykselle, jonka saimme kuulla koskien vierailuamme yhteiseen tutkimuskeskukseen Ispran, Kuten todettiin, että tämä oli erittäin hyödyllinen vierailu ja valiokuntamme voi sitä hyödyntää ja olisi syytä pohtia, kannattaisiko järjestää matka heidän joukkueelleen, että, he voisivat, että voisimme sitten vielä tunnistaa ja varmistaa tiettyjä asioita. Tällä instituutilla on todella korkeatasoista osaamista, eikä ole näin ole mitään teknisiä rajoituksia instituutin päästömittaukseen. Sitten toinen asia, joka jäi mieleen tästä vierailusta, jonka haluaisin tässä yhteydessä todeta, koskee sitä, kuinka poliittinen tämän laitoksen toimeksianto on, kun sieltä on pyydetty tutkimusta, joka koski mahdollisia patollisia toimintoja dieselmoottoreiden päästöissä. On nyt tärkeää ymmärtää tämä, koska tiettyjä asioita on julkaistu. Sen osalta, että jotakin todella petollisia toimintoja saattaisi jo olla ja olisikin kiinnostava tietää, millainen poliittinen mandaatti on annettu. Mandaatin mukaan ei ollut syytä kerätä mitään näyttöä yhteisellä tutkimuskeskuksella oli kapasite- äh, teknistä kapasiteettia kyllä tutkia, mikä tilanne oli, mutta tämä ei ollut mandaatti, vai mandaatti menee pidemmälle. Johtopäätökset olisi siis vedettävä vasta työmme lopussa. Meidän mandaatti mandaattinamme on ollut päästä eteenpäin, taikka se mandaatti, joka annettiin, koski todella näitä kannattavia mittausjärjestelmiä, joiden kautta voidaan mitata päästöjä todellisissa ajo-olosuhteissa. Tämä on hyvä, mutta mikään ei estänyt, että annetaan sekä tekninen että poliittinen mandaatti. Näin ollen tässä on nyt vakavalla tavalla ohitettu toinen puoli. Olisi voitu mennä tutkimuksessa pidemmällekin. Tämä puutos johtuu poliittisesta puolesta eikä yhteisen tutkimuskeskuksen teknistä puolesta. Vaikka ei ole, niin kyllähän tämä tutkimuskeskus olisi voinut olla tiukempia ja suorasanaisempia ja herättää ja kiinnittää huomiota tähän puutokseen, niin kuin siellä myönnettiin. Tätä asiaa kuitenkin vain työryhmissä käsiteltiin, ja se on vain julkaistu tutkimuksen äh, täällä alaviitteissä mainittu. Kuitenkin äh, terveysvaikutukset ovat sellaista mittaluokkaa, että Kyllä, kyllä tutkimuskeskuksen olisi pitänyt mennä tässä pidemmälle. Mutta on vielä toinenkin asia, joka menee pidemmälle kuin yhteinen tutkimuskeskus, joka koskee kaikkia virastoja. Ja tämä koskee vastuullistamisen kulttuuria. Olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentin jäseninä meidän velvollisuutamme on toimia niin, että tällainen kulttuuri kehittyisi. Toivon, että näin tulee käymään koska kukaan ei halua nyt kerätä näyttöä ja, ja, ja ryhtyä toimimaan. Todella toivon, että tällaista kulttuuria voitaisiin muuttaa, muuttaa, koska se aiheuttaa haittaa kansalaisille. Siitä on sivuvaikutuksia ja nyt valiokuntamme käsittelee niitä. Kiitos oikein paljon edustaja Sorin ja edustaja Turmes. Vähän uh, lisättävää siihen, mitä täällä on sanottu Luxemburgista, koska Siinä hyvin kuvattiin myöskin keskustelut sinä päivänä, jolloin olin paikalla. Mitä tulee JRC, Rasurilla on tässä erittäin hyvä kommentti, nimittäin testilaboratoriot ovat aivan uskomattoman upeita. Ja niitä voitaisiin käyttää paremmin tulevaisuudessa. Ja syy siihen, miksi meidän pitäisi pyytää herra Sutsaa, mutta myöskin herra, tämä uusi johtaja Szymanski. Eli että jos me haluamme, että yhteinen tutkimuskeskus voisi olla markkinavalvonnan ytimessä, meidän pitää myöskin saada yhteinen tutkimuskeskus saada mukaan tähän verkostoon, jossa sertifioidaan laboratorioita ja tyyppihyväksyntäviranomaisia. Miten varmistamme sen, että tiedot, jotka analysoidaan yhteistutkimuskeskuksessa eivät sitten tule poliittisesti uudelleen tulkituiksi. Ja se on minulle avainkysymys. Meidän, me tarvitsemme riippumattoman viranomaisen, ja kysymys, jossa pitää keskustella, on, miten voimme varmistaa sen, että se, mitä erinomaisissa laboratorioissa tehdään, todella riippumattomalla tavalla ja tavalla, jossa se ei ole anonymisoitua. Zorinjo analysoi asian samalla tavalla kuin minäkin. Kaikki tiedot ovat siellä, mutta kukaan ei ole käyttänyt niitä sillä tavalla kuin niitä olisi pitänyt käyttää. Ja tässä on tarvetta uuteen keskusteluun herra Schutzan kanssa ja myöskin uuden johtajan herra Simonskin kanssa. Tämä olisi minun ehdotukseni. Uh, voin sanoa herra Turmes ja Sorinja, että halusimme järjestää, päätimme järjestää lisäkuulemisen JRCn kanssa. Seuraavassa koordinaattoreiden kokouksessa päätetään sitten, ketkä kutsutaan. Eli olisi hyvä, jos poliittiset ryhmät voisivat valmistella kantansa tähän siihen mennessä. Järkevää se varmasti on ottaen huomioon tyyppihyväksyntä ja markkinavalvontakysymykset. Tämä on todella relevantti. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron tai puhua uudestaan? Ilmeisesti ei. Joten päätämme työmme tältä päivältä tähän. Haluaisin muistuttaa kollegoita siitä, että meillä on torstaina 20. päivä lokakuuta 9-12 hyvin tärkeä kuuleminen ministerin kanssa, joka on vastuussa infrastruktuurikysymyksistä ja Laflis myös, joka on Saksin talous, työ- ja liikenneministeri. Kiitos oikein paljon, että tavataan torstaina. Hyvää työviikkoa.